Soliinin mietintö yhdistyneiden Arabiemirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Annan puheenvuoron esittelijälle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä tekstissä viitataan Europolin ja emiraattien väliseen sopimukseen jos halutaan strategista yhteistyötä vahvistaa, kun torjutaan vakavaa rikollisuutta ja terrorismia, kun ajatellen nykyhetkeä, niin meidän täytyy ponnistella kaiken keinon, jotta voimme torjua mahdollisia rikollisia, jotka puuttuvat kansalaistemme hyvinvointi tai taloutemme, kuten on äärimmäisen tärkeää myös luoda edellytykset sille, että syylliset tuodaan oikeuden eteen. Tämä sopimus, jonka neuvosto joutuu hyväksymään virallisen jälkeen, kun on kuullut parlamenttia, pyrkii luomaan yhteistyötä Euroopan unionin ja emiraattien kesken turvallisuudessa ja järjestetyn rikollisuuden torjunnassa. Siinä käytetään tietojen vaihtoa, ennaltaehkäisykeinoista, tiedustelutietoja ja analyysituloksia. Tämä sopimus on strateginen, ei operatiivinen. Toisin sanoen sillä ei ole vaikutuksia henkilötietoasioihin. Europol on moneen kertaan tähdentänyt sitä, että emiraatit ovat muuttumassa tärkeäksi naapuriksi taloudellisen työnkin kannalta. Siksi sitä pidetään myös yhtenä maana, josta on peräisin laitonta toimintaa. Esimerkiksi alvpetokset tai rahanpesu on erittäin tärkeää, että meillä on jäseneltyvä yhteistyötä, jotta voidaan koordinoida tätä paremmin Europolin kanssa ja näin konkreettisesti ratkaista tutkinnassa tapauksia. järjestöt ylittävät rajat ja näin voidaan tehokkaampi torjua niitä vain, jos meillä on synergistä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Kun siksi meidän täytyy huomioida, miten parlamentti on vielä mukana tässä menettelyssä tässä nimenomaisessa tapauksessa. Siksi minä olen tehnyt tästä mietinnön, jossa tuetaan neuvoston päätöstä, että hyväksytään sopimus Europolin ja emiraattien kesken rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Kiitos. Thanks. And now... Kiitoksia. On menettely ilman puhujalistaa. Ihan hetkinen vain pyydän tässä luetteloa. Kiitoksia. Tässä on kolme puheenvuoropyyntöä. Herra Marias aloittaa, olkaa hyvä. Κυρία Πρόεδρε, περισσεύει η διγλωσία στο ζήτημα του χτυπήματος της τρομοκρατίας. Kiitoksia, puhemies. On kahdenlaista kieltä, kun torjutaan rikollisuutta, eh, eritoten kun ajatellaan arabien ja EUn välistä yhteistyötä. Eh, Brittilehti Guardian esitteli asiakirjan Yhdysvaltojen ulkoministeriöltä ja siinä osoitetaan, että jihadistien ja Saudi-Arabian välillä on rahoitussiteitä – Tämän vuoksi todellakin tässä pitäisi nyt leikata napanuora terrorismin ja sen rahoituksen väliltä. Arabiemirikunnat, jos ne todella haluavat taistella terrorismia vastaan, niin silloin täytyy ensin puuttua näiden miljoonien Euroopan suuntaavien maahanmuuttajien toimiin. Muuten tämä pelkää propagandaa. Edustaja Jergas. Um Kiitos. Yhdistyneet Arabierukumat concentra as reservas de petróleo. on valtaisat öljyvarannot ja rikkaus keskittyy kahdelle satama-alueella alueelle. Ja näillä alueilla on kaikenlaista laitonta toimintaa, eritoten talous- ja rahoitusrikollisuutta ja pääoma, rahanpesua. Tämän lisäksi myös veron, verotuskohtelu on sellaista, että rikolliset järjestöt haluavat olla toimia näillä alueilla. Tämän lisäksi maassa on vapaa, vapakauppa-alueita ja tässä todellakin on sellainen draama käsissä, josta kärsii koko Eurooppakin. Ja näillä raho- raho, rahoilla rahoitetaan terrorismia myös. Kiitoksia sitten edustaja Tomasic. Međuinstitucionalna suradnja s državama Bliskog i Srednjeg istoka – predstavlja temelj zajedničke borbe protiv... Kiitoksia kovasti. Toimielinten välinen yhteistyö sellaisten maiden kanssa, jotka sijaitsevat lähi- ja kaukoidessa, on tärkeä perusta, kun pyrimme torjumaan terrorismia ja siihen liittyviä rikoksia. Me tarvitsemme kuitenkin laadukkaita rakenteita tältä perusteelta. Me emme saa sulkea silmiämme joidenkin hallitusten kaksinaiselta lähestymistavalta, jotka muodollisesti tekevät kyllä yhteistyötä lännen kanssa, mutta toisaalta eh, yhtä lailla myös kannustavat uskonnollisen fanatismin ja sponsoroivat väkivaltaa ja terrorismia. Varmasti tulee aika, jolloin geopoliittinen tekopyhys ei enää riitä perustelemaan meidän yhteistyötämme joidenkin kumppaneiden kanssa, jotka avoimesti tukevat ryhmiä, jotka uhkaavat meidän turvallisuuttamme. Emiraatit on hyvä esimerkki tästä tuolla alueella. And now I will give the floor to... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Rova Jourova. Arvoisa puhemies, komissio ottaa parlamentin pyynnön huomion, jossa puhutaan sopimuksesta Yhdistyneen Arabiemiirikuntien kanssa. Europolin asiantuntijoiden mukaan tämä on ensimmäinen askel yhteistyölle, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ennen kaikkea, kun puhutaan talousrikollisuudesta tämän hetken tilanteessa ja kun otetaan huomioon geopoliittinen epätasapaino tällä alueella, toivona on, että tämä sopimustyö tuo hyötyä Euroopan unionin, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Mutta komissio haluaisi kuitenkin kommentoida päätösaseman kohtaa neljä, kun otetaan huomioon neuvottelut eh, eh, on sovittu, että komissio arvioi eh, viittaukset liittyen sopimukseen Europolin ja kolmansien maiden kanssa, jossa sallitaan henkilökohtaisten tietojen vaihto vaikuttaminen. Tämä strateginen yhteistyö ei kuitenkaan koske henkilötietoja, siksi komissio uskoo, että arvio, josta puhutaan kohdassa neljä päätöslauselmassa, ei olisi sopiva. Kiitos. The debate is closed. Vote is to... Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys toimitetaan.